000 kansalaista, jotka kiinnostuivat tästä foorumista, pääsivät näin mukaan. Oikein paljon kiitoksia. Päätöslausuman luonnos on jätetty hyväksyttäväksi. Tähän ovat äh, osallistuneet viisi ryhmää keskustelu päättyy huomenna. Äänestys toimitetaan tästä aiheesta. Ja sitten viimeisimpään esityslistan kohtaan, eli minuutin puheenvuoroihin artiklan 150 mukaisesti. Ensimmäisenä puheenvuoron saa edustaja Tökes. Elnök úr, 91 esztendővel ezelőtt a Wilsoni Kiitoksia. 91 vuotta sitten itsemääräämisoikeutta poljettiin jaloin Unkarissa seitsemällä alueella. Aika on kulunut paljon, enkä halua enää puuttua tähän asiaan ja hankaloittaa asian käsittelyä, mutta minä haluaisin kuitenkin ajaa Unkarin asioita. Me emme voi hyväksyä sitä, että Oliver Boldoki ainoastaan siitä syystä, että hän on tunnustautunut unkarilaiseksi, että häneltä viedään sillä perusteella Slovakian kansalaisuus. Transylvaanissa, Romaniassa meidän yliopistossamme Tirku Muresissa ei ole enää unkarin kielen oppituolia. Jos me, tai kun me luovuimme alueistamme, niin silti meillä pitäisi olla oikeus nauttia oikeuksistamme. Kuten Alva Julien julkilausumassa vuodelta 1918 sanotaan, Romanian kansallispäivänä. Kiitoksia seuraavan edustaja Smolkova. Kiitoksia. Slovakiassa ollaan hyvin närkästyneitä ja epävarmoja nykyisestä tilanteesta turvallisuusasioista vastaavat tahot eivät ole onnistuneet säilyttämään järjestystä. Epäpätevä ministeri, nykyään ex-ministeri, on epäonnistunut toiminnassaan ja myöskin salakuunnellut puolustusministeriön edustajia. Ja on myöskin sanottu, että ulkoministeriä olisi salakuunneltu. Tämä on skandaali. Ja Etyj on käsitellyt myöskin tätä asiaa. Sehän käsittelee muutenkin median vapaata toimintamahdollisuutta. Ja minä toivon, että ryhdyttäisiin tutkimustoimintaan, jotta voidaan varmistaa, että demokraattisessa maassa tällaista epävarmuuden tilaa ei pääsisi syntymään. Näin täytyy varmistaa, että jokaisella on oikeus yksityisyyteen ja välttää kaikenlaista valvontaa, tahatonta valvontaa. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Kusoi. Kiitoksia puhemies. Haluaisin puhua suhteista Euroopan unionin ja Turkin välillä, erityisesti sen jälkeen, kun me tulemme väittelemään Turkin tilanteessa. Se on tärkeä maa ja mielestäni se on tehnyt paljon edistysaskelia ja rohkaisen sitä jatkamaan ponnistelujaan. Huolimatta siitä, että paljon edistyksiä pitää vielä tehdä, toivon, että tulos tulee olemaan myönteinen. On kuitenkin tiettyjä esteitä, joita Euroopan unioni on esittänyt Turkin tielle turkkilaiset palveluntarjoajat kohtaavat esteitä ja saattaa Tämä tilanne saattaa jopa huonontua, ellei viisumeja myönnetä. Tietyt maat ovat asettaneet kiintiöitä turkkilaisille rekoille, mikä rikkoo Ankaran sopimusta. Olen sitä mieltä, että Euroopan unionin pitäisi tehdä ponnisteluja, sillä Turkkikin tekee ponnisteluja omalta osaltaan. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Matias. Puhemies. Olemme nyt siinä vaiheessa, että keskustelemme kriiseistä, jotka vaikuttavat niin moniin jäsenvaltioihin ja puhumme myös uudistuksesta. Emme voi jättää huomiota niitä sosiaalisia vaikutuksia, joita tällä kriisillä on. Meillä on Välimeren ympäristössä monia maita, jotka kärsivät tästä ja on niin sanottuja pig-maita, jotka niin ikään kärsivät kriisistä. Valtava mielenosoitus on käynnissä, joka on saattanut koko maan seisahdustilaan. Mutta jos nyt katsotaan iso britanniaan sielläkin on lähdetty samalle tiellä. Kun Brysselissä järjestetään perjantaina valtava mielenosoitus, niin jälleen kerran se tuo esille ne ongelmat, jotka meitä kaikkia yhdistävät. Meidän täytyy olla yhdistyneitä myös toiminnassamme. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Paskoa. Predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia. Kiitoksia herra puhemies, arvoisat kollegat. Maani Slovakian johtajat ovat seonneet hallituksen päätöksellä gynekologit, anestesialääkärit ja muut lääkärit joutuvat ikään kuin pakkotyöhön, kuten Stalinin aikoihin. Slovakian terveyshallinnon eliitti joutuu rangaistuksen uhalla työskentelemään kriittisissä olosuhteissa yötä päivää ilman lepoaikaa työnantajan vaatimusten mukaisesti. Näin perversillä tavalla poliittiset seikkailijat kostavat lääkäreille, vaikka nämä vallanpitäjät haluavat päättää nämä viimeisetkin sairaalat. Kyse on vallan väärinkäytöstä. Tänään kyse on lääkäreistä, huomenna kyse ehkä on puhe opettajista. Kyse ei ole enää demokratiasta, vaan diktatuurista. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Basescu. Kiitoksia puhemies. Haluaisin puhua jälleen kerran Romanian ja Bulgarian kansalaisten liikkuvuudesta, työläisten liikkuvuudesta. Järjestimme eilen Romanian työministerien läsnä ollessa keskustelun aiheesta ja minä olen sitä vastaan, että Alankomaat ja yhdistynyt kuningaskunta jatkavat rajoituksiaan. Meille tulee mahdottomaksi toimia, sillä yhä etenevässä määrin kriteerit työluville ovat tiukkoja. Romanilaiset ja bulgarialaiset työntekijät eivät enää hae työlupia. Tämähän on syrjintää kansallisuuden perusteella ja se loukkaa Euroopan unionin perussopimuksia. Toiset maat, kuten Islanti, ovat poistaneet rajoitukset, mutta eräät Euroopan unionin jäsenmaat jatkavat rajoituksiaan. Mitä Euroopan unioni tulee tekemään tässä kriittisessä asiassa? Kiitos. Kiitoksia. Seuraavan edustaja Tabaidi. <clears throat> Oikein paljon kiitoksia, herra puhemies. Roomalaisen oikeuden perusteella voidaan sanoa, ettei takautuvasti lakeja voida ottaa käyttöön tai soveltaa. Nyt kuitenkin maassa niin tätä periaatetta vastaan on loukattu. Nimittäin lakia koskien eläkkeitä on muutettu. Yli 200 000 ihmistä on joutunut kokemaan tämän nahoissaan. Nyt hallitus aikoo tehdä uudemman kerran tämän saman tempun Mm, kyse on muun muassa siitä, että aikaisempi sosialistihallitus olisi ikään kuin takautuvasti vastuussa näistä muutoksista. Uskoakseni Euroopan parlamentti ja Euroopan komissio eivät voi katsoa tätä asiaa ja seistä tumpot suorina, vaan komission ja unionin on ryhdyttävä toimenpiteisiin. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Gallagher gur seo an euro. President, there's a great onus... Kiitos, että saan mahdollisuuden käsitellä tätä tärkeää aihetta. Euron hajoamiset tavallisille kansalaisille ovat liian järkyttäviä, jotta niitä voisi edes pohtia. Monet ihmiset pelkäävät ja ovat huolestuneita säästöjensä suhteen. Kansainvälinen talous- ja pankkijärjestelmä perustuu luottamukselle. Markkinoiden luottamus on äärimmäisen tärkeää. EUn johtajien on palautettava luottamus ja rakennettava tätä luottamusta niin, että päättäväisesti toimitaan ja rakennetaan suojamuuri euron turvaksi. Aivan niin kuin koordinoidut toimet eh, Fedin, Euroopan keskuspankin, Japanin keskuspankin ja muiden keskuspankkien kesken osoittavat, valtiovarainministerit hyväksyivät 2,5 eh, miljardin maksun Irlannille. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Mayer señor presidente las últimas elecciones generales en marruecos han arrojado. puhemies. Viimeiset parlamenttivaalit olivat sellaiset, meillä oli hyvin erityinen tilanne. Euroopan unionin pitää toimia, sillä nyt vaaliprosessissa ei ollut demokratiaa. Tämä järjestelmä ei toiminut ja toivon että tämä osoittaa, että meidän pitää pohtia naapuruuspolitiikkaa 20. helmikuuta tapahtuneet tapahtumat, jotka toivat miljoonia marokkolaisia osoittamaan mieltään kaduille, on jatkunut ja tämän, mielestä, tämän vuoksi Euroopan unionin pitää vaihtaa mieli pidetään niin, ettei sinä ole Mubarakin tai Benin Alin kaltaisen kumppani enää. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia, edustaja Mayer. Seuraavan edustajan Nikulescu. Bună seara! Am dorit să intervin pentru a saluta rezoluția celei de-a Kiitos puhemies. Halusin käyttää puheenvuoron ja todeta, että Baltian kokous, joka järjestettiin jokunen päivä sitten Virossa, oli hyvin tervetullut. Olen vakuuttunut siitä, että kaikki Itä-Euroopan maat tukevat näitä johtopäätöksiä. Yhteisessä maatalouspolitiikassa äh, Baltian maat saavat kaikista pienimmät suorat tuet. On esitetty vaatimus, että EUlla olisi oltava oikeudenmukainen maksujärjestelmä maatalousalalla, jossa kunnioitettaisiin kaikkien EUn viljelijöiden ja tuottajien oikeuksia. Suorien tukien järjestelmä täytyy olla sellainen, että vältetään äh, erot korkeimman ja matalimman maksutason välillä. Kiitos. Kiitokset. Seuraavana edustaja Plum, mutta hän ei näytä olevan paikalla, joten puheenvuoron saa edustaja Fandegaard. Last Friday was the International Day for the Elimination of Violence um, against ympärin tällainen kansainvälinen naisten vastaisen väkivallan vastainen päivä ja Irlannissa oli 16 kampanjaa, joiden tarkoitus oli parantaa tietoisuutta kotiväkivallan suhteen ja parantaa naisten turvallisuutta. Joka päivä Euroopassa naisia hakataan, raiskataan ja pahoinpidellään perheissä ja kotona. Tähän syyllistyvät aviomiehet ja ystävät ja tällä on hyvin suuri esiintyvyys eri rikoksista. Yksi neljästä naisesta joutuu uhriksi elämänsä aikana, mutta tämä ei kosketa vain naisia, vaan myöskin lapsia. Yli 16 000 lasten pahoinpitelytapausta oli Iranissa tuomioistuinten edessä viime vuonna. Tämä vähentää naisten mahdollisuuksia toimia. Naisilla ei ole mitään tahoja, joiden puoleen kääntyä. Toivon, että tässä komissio parlamentin kanssa taistelisi sukupuolispesifiä väkivaltaa kohtaan ja pyrkisi tarjoamaan erilaisia palveluja ja tukimuotoja kotona. Kiitos. Kiitos. Seuraavana edustaja Figureido. No Kiitos puhemies 24. marraskuuta oli yleislakku ja tänään tuhannet ihmiset kokoontuivat Lissabonin protestoimaan ensi vuoden budjettia vastaan. Tällä hetkellä parlamentti siitä keskustelee ja Monet puolueet äänestävät myös tyhjää budjettiäänestyksessä. Työntekijät joutuvat kärsimään monella tavalla. Heidän oikeuksiaan kutistetaan esimerkiksi lomaoikeuksiaan. Terveyspalveluja leikataan. Meidän täytyy jatkaa taisteluja, taistelua näitä käytäntöjä vastaan ja saatettava Portugali oikealle tielle. On myös turvattava kansallinen suvereniteetti. Ensi viikolla on taas toiminnan päivä ja myös joulukuussa myöhemmin. Paljon kiitoksia. Edustaja Figureido. Seuraavana edustaja Díaz Presidente, es conocida nuestra dependencia en materia energética. Y... Kiitoksia, herra puhemies. Me tiedämme, että me olemme riippuvaisia energiatuonnista. 83 prosenttia öljystä, 60 prosenttia kaasusta, hiilen osalta luvut ovat samanlaisia. Ydinvoima energian rinnalla hiilen merkitys on keskeinen. Jos me joudumme leikkaamaan sen määrää, niin joudumme lisäämään tuontia sellaisista maista, joissa sosiaaliset määräykset eivät ole yhtä korkealla tasolla kuin täällä. Euroopan komission tulisi muuttaa tukimahdollisuuksia – myöskin näitä louhintaa yrityksiä pitäisi pystyä tukemaan ja antamaan heidän mahdollisuuden jatkaa toimintaa. Jos ne joutuvat sulkemaan ovensa kriisin aikana, niin sitä emme missään nimessä voisi hyväksyä. Sitä syntyisi melkoisia kustannuksia. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Tikau. România este stat național, suveran și independent. Puhemies. Romania on itsenäinen valtio, olen ylpeä ollessani Romanian kansalainen. Ja kaikki romanialaiset juhlivat maamme itsenäisyyttä. On hiljan keskusteltu trans eurooppalaisista verkostoista ja niistä pidettiin seminaarikin, kun otetaan huomioon se kehitys, jota liikenneinfrastruktuurissa tapahtuu, niin katson, että uusissa jäsenvaltioissa pitäisi olla mahdollisimman paljon metropolialueita. Niissä pitäisi olla teollisia keskuksia, ten verkostojen osana. Ja tällainen keskus pitäisi muodostua myös meidän maahamme. Mustanmeren Konstansan alueelle. On tärkeää, että meillä olisi siellä multimodaali terminaali Meillä on myös huomioitavana Ukraina ja Moldova. Kiitos. Seuraavana edustaja Murphy, olkaa hyvä. President uh, David Cameron described... Puhemies David Cameron uh, puhui lakkoja vastaan. Onko mikään ihme, että tällainen pääministeri, joka edustaa miljonääriä, pyrkii vähentämään työläisten mielenosoituksia ja lakkoilua? Siellä on kaksi miljoonaa ihmistä Skotlannissa, Irlannissa lakossa ja minä itse vierailin Belfastissa ja osallistuin 10 000 ihmisen mielenosoitukseen. Heidän viestinsä oli hyvin selkeä, riittää jo he eivät halua enää tehdä enempää töitä, maksaa enemmän, eivätkä hyväksy enemmän verotusta ja enemmän leikkauksia erilaisissa sosiaalipalveluissa, joita hallitus nyt ajaa. Hyvin selkeästi tulee esiin se, että suuret vaikuttavat suurelta, koska työläiset ovat polvillaan. Nyt heidän pitäisi nousta esiin. Tämä on selkeä viesti. Meidän voimme voittaa meidän täytyy puolustaa julkisen sektorin lakkohankkeita. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Mesaros. Köszönöm, elnök úr. 2004-ben, amikor az Unióhoz csatlakozott tíz új... Kiitoksia. Kymmenen uutta jäsenvaltiota toivoivat voivat osallistua rajattomaan Eurooppaan – me emme missään nimessä voi hyväksyä, että nykypäivänä EUn jäsenvaltioissa kansalaisia karkotetaan, koska he ovat päättäneet ottaa toisen kansalaisuuden käyttöön, kuten Slovakiassa. EU-lainsäädännöstä löytyy monia määräyksiä, jotka menevät pidemmälle kuin kansainväliset määräykset, mutta siitä huolimatta vesitetään yhteisölainsäädäntöä siten, ettei kahta kaksinkertaista kansalaisuutta voida hyväksyä. Jos kansalaisuutta voidaan tarjota, niin silloin sitä pitäisi pystyä myöskin hakemaan. Ja keneltäkään ei pitäisi riistää kansalaisuutta. Me vaadimme, että useamman kansalaisuuden omaaminen ei aiheuttaisi tälle henkilölle konkreettisia ongelmia. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana kollega Alves. Puhemies Tällä hetkellä kriisi kaikissa jäsenvaltioissa on jo melkomoisen laajaa. Meidän täytyy varmistaa rahoitusmahdollisuudet, jotka ovat niin tärkeitä pk-yrityksille. Täytyy muistaa myös lisääntyvä työttömyys kautta EUn. Toimia tarvitaan mahdollisimman pikaisesti. Tarvitaan myös budjettikuria, totta kai. Tarvitaan rakenneuudistuksia, laajempaa talous, talouden hallintoa, mutta vaikutukset eivät näy lyhyellä aikavälillä, jos emme pysty EUn laajuisesti rohkaisemaan työpaikkojen luomista. Muutoin me emme pysty ratkaisemaan tätä valtion velkaongelmaa, emmekä tarjoamaan rahoitusta yrityksillemme. Nyt enemmän kuin koskaan tarvitaan interventioita myös keskuspankin taholta. Kiitos. Seuraavana edustaja Bauer. Köszönöm szépen, elnök úr. Az állampolgárság kérdése... Herra puhemies, kiitoksia. Mitä tulee kansalaisuuskysymykseen, niin toissijaisuusperiaatteen nojalla asiasta vastaavat jäsenvaltiot. Vastauksena Unkarin kansalaislain kansalaisuuslain muutoksesta Slovakia on ottanut käyttöön lain, joka johtaa siihen, että neljä perusvapautta rajoitetaan ja se tarkoittaa, että tästä asiasta on syntynyt eurooppalainen ongelma. Slovakian kansalainen, joka sai sisäministeriöstä kirjelmän, jossa ilmoitettiin, että häneltä evätään kansalaisuus sekä passi että ajokortti. Tämä henkilö joutuu omassa kotimaassaan hakemaan oleskelulupaa. Se, jos mikä on nöyryyttävää ja rajoittaa henkilön liikkuvuutta ja perusoikeuden käyttömahdollisuutta. Ja siksikin herää kysymys siitä, että missä määrin voimme hyväksyä tällaisia järjettömiä ajatuksia ja päätöksiä. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Shabu. prin noua lege a sănătății, guvernul din... Kiitoksia puhemies. Uuden terveydenhuoltolainsäädännön kautta Romanian hallitus pyrkii yksityistämään terveydenhuoltopalveluja ja sairaaloja. Tämä tarkoittaa kuolemantuomiota miljoonille. Terveydenhuoltojärjestelmän tarkoitus on pelastaa henkiä eikä luoda voittoja. 36 prosenttia romanalaisista asuu maaseudulla ja siellä on vain 9 prosenttia maan lääkäreistä. Kansalla maaseutualueella ei ole pääsyä erikoislääkäreiden vastaanotolle ja olemme nähneet monia tapauksia viime vuosina, joissa sairaaloja on jouduttu sulkemaan. Periaatteessa hallitus evää miljoonilta ihmisiltä pääsyn terveydenhuollon piiriin. Romanialaiset ovat köyhiä ja yksityiset sairaalat tarkoittavat sitä, että 15 miljoonaa romanialaista ei voi saada terveydenhuoltopalveluja. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavana edustaja Luhan. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. De curând am început o campanie de informare. Puhemies, hyvät kollegat. Aloitin vasta tiedotuskampanjan eurooppalaisten rahastojen hyväksikäytöstä, hyödyntämisestä liike-elämän parissa. Monet ovat tietoisia niistä mahdollisuuksista, joita on kehittää hankkeita näiden varojen turvin, mutta hyvin harvat ovat tietoisia konkreettian tasolla, mitä tämä tarkoittaa. Täytyy muistaa yhteisrahoitusmahdollisuus voi olla, että näinä aikoina nimenomaan EUn tarjoama rahoitusapu olisi äärimmäisen hyödyllistä. Vastaanotto-ongelmat riippuvat hyvin pitkälti byrokratiaongelmista sekä komissiossa että myös tuen saajien keskuudessa. Komission pitäisi laatia helpompia, yksinkertaisempia sääntöjä yhdessä parlamentin kanssa niin, että näiden varojen kehittäminen olisi helpompaa. Kiitos. Seuraavana edustaja Gall. Herra puhemies, kiitoksia. Haluaisin kiinnittää huomiota kyseenalaiseen ilmiöön. Useammat edustajat ovat jo viitanneet tähän kyseiseen ongelmaan. Tilanne on aivan täysin absurdi. Siksipä onkin tärkeää, että Euroopan parlamentti ja komissiokin tiedostavat tämän tilanteen. Slovakian kansalainen Olivier Voldogi menetti kansalaisuutensa, koska hän otti toisen kans- kansalaisuuden, nimittäin Unkarin kansalaisuuden. Tämä tarkoittaa sitä, että Slovakia mielestä kansalainen, joka ottaa toisen kansalaisuuden, tämä henkilö olisi turha ja arvoton. Kyse on siis eräänlaisesta sanktiosta. Kyseinen henkilö on kuitenkin syntymästään asti elänyt Slovakiassa ja maksanut siellä myöskin veronsa. Tässä rikotaan yhteistä luottamusperiaatetta vastaan ja myöskin perustuslakia vastaan. Siellä sanotaan, että ketään, keneltäkään ei voida evätä tai poistaa maan kansalaisuutta tahtoa, vastaan, vasten tahtoaan. Kyse on vähemmistöjen sortamisesta tällä alueella. Kiitoksia. Kiitoksia oikein paljon. Rating-yritykset ovat aivan häikäilemättömiä ja komissio ja muut eivät osaa tehdä yhtään mitään. Näillä tehdyillä päätöksillä ei ole mitään varsinaista fakta perustaa näillä päätöksillä, joita ratingyritykset tekevät, luottoluokituslaitokset. Ne eivät, nämä päätökset eivät perustu minkäänlaiseen tieteelliseen näyttöön, mutta kuitenkin päätöksiä tehdään ja ne aiheuttavat miljardiluokan vahinkoja. Miksi ei ole olemassa vieläkään eurooppalaista luottoluokituslaitosta? Me taistelemme omien intressien puolesta, eurooppalaisten intressien puolesta – lukuisat komissaarit, monet jäsenvaltiot toimivat miten lystäävät. Ja tämä tarkoittaa sitä, että hehän toimivat ihan miten sattuu. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja lopuksi vielä edustaja Sogor. Elnök úr, amikor a szlovák kormány olyan rendelkezést... Herra puhemies, kiitoksia. Slovakian lainsäädäntömuutoksen myötä Slovakian kansalainen, joka ottaa toisen maan kansalaisuuden, luo, menettää oman maansa kansalaisuuden. Tähän olemme jo viitanneet useampaan otteeseen. Kyse on ihmeellisestä ilmiöstä. Nyt on kyse konkreettisesta tapauksesta. Slovakian kansalainen Olivier Boldogi menetti Slovakian kansalaisuuden ta- vasten tahtoaan Slovakian hallitus yrittää vain pelotella kansalaisiaan tällaisella toiminnalla. Kyse on kansalaisten Euroopasta, kansojen Euroopasta, mutta silti rajoja on olemassa. Meidän täytyy välttää, ettei jäsenvaltioiden välille synny minkäänlaisia jännitteitä. Meidän täytyy löytää ratkaisuja, vastauksia, ja tällä hetkellä Slovakia toimii aivan toisella tavalla. Kiitoksia. Kiitoksia. Näin päätämme yhden minuutin puheenvuorojen käsittelyn. Kiitokset niille, jotka ovat jääneet tälle kuuntelemaan muitakin. Kiitokset komissaari Dalille läsnäolostanne ihan viime minuuteille asti. Olemme päättäneet siis tämän esityslistan kohdan käsittelyn. Huomenna jatkamme 8.30 alkaen. Esityslista on löydettävissä Euroopan parlamentin nettisivuilta. Päätän koko